Pan przewodniczący! Herra puhemies. Good morning. Ladies and gentlemen. Hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat. Voisitteko istuutua? Eh, witam Tervetuloa istunnon jatkoon. kaksi surullista ilmoitusasiaa alkuun. Firenzessä ja ampui kaksi ihmistä. Rikoksella oli todennäköisesti rasistinen tausta. Jälleen ihmisiä kuoli sen takia, että he halusivat vain elää ja työstä kenellä Euroopassa. Tämä on kauhea ja surullista. Meidän täytyy päättäväisesti toimia kaikkea rasismia ja xenofobiaa vastaan. Eilen tuli myös